Good morning everybody. Dear colleagues, dear... Hyvät kollegat, arvoisat vieraat, istutukaa, olkaa niin ystävälliset. Sallinette, että avaan valiokuntakokouksemme toisen päivän kokouksen. Heti aluksi haluaisin ilmoittaa pienestä muutoksesta esityslistalle kohta 16, niin sanottu Schnellhartin mietintö otetaan tänään äänestettäväksi, mutta vasta iltapäivällä. Sitä äänestän tänään iltapäivällä kohdasta 16. Muiden kuin ihmisravinnoksi käytettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöt. Tämä äänestetään iltapäivällä, joten tämä on muutos esitysistään. Pöydällä myöskin Kramerin ja Weisgerberin ehdotussa paperilla. Tämä on tulosta eilisestä keskustelustamme tuossa tulen ottamaan äänestettäväksi kohdan 17 jälkeen. Eli viimeisenä asiana äänestyksessä on tämä erittäin ristiriitainen asia, joka liittyy komitologian menettelyyn ja hehkulampuihin. Voin ilmoittaa myöskin, että meillä on suuri vierailijan ryhmä paikalla. He ovat Dagmar Rothberentin vieraita, joten tervetuloa kaikille. Tämän päivän mittaan täällä saattaa olla myöskin saksalainen televisioryhmä seuraamassa tätä hehkulamppu asian edistymistä. Niin ikään voin ilmoittaa. Ai te ette halua televisioryhmää? No, no, äänestetään sitä heti ensimmäiseksi sitten. Meillä on yksi uusi henkilökunnan jäsen Marcela Grazel. Hän on tuolla. Hän tulee Tsekin tasavallasta. Hän on sihteeristön jäsen. Marsa, voisitko nousta pystyyn, niin kaikki näkevät, miltä sinä näyttävät, näytät. Uh, and uh, maybe the last announcement. Vielä viimeinen ilmoitusasia. Teillä on jaettu jotakin asiakirjoja, jotka liittyvät äh, Gaasan tilanteeseen. Viime viikolla tapasin Egyptin terveysministerin. Hän vetosi humanitaarisen avun puolesta. Totesin, että kaikki tiedot, jotka asiasta saan, tulen jakamaan valiokunnan jäsenille. Nämä paperit ovat siis tiedoksi Nyt voimme siirtyä kohtaan 10 estyslistalla. Sähkömagneettisiin kenttiin liittyvät terveyskysymykset on tämä mietinnön otsikko ja esittelijä on Frederik Riis. Haluatko Rova Riis puhua vai voisimmeko äänestää heti saman tien? No hyvä on, olkaa hyvä. J'en ai pour une seconde. Ainoastaan minuutti puheenjohtaja. Haluaisin vielä esittää Kiitokset kaikille kollegoille ja osoittamasta huomiosta ja panostuksesta, vaikkakin selvä on, että kaikille tarkistuksille anna tukea, niin pyrin siihen, että eurooppalaisten terveyttä ja ympäriä suositaan. Subsidiariteetin periaatteen piirin tar- jäävät tarkistukset jäävät sinne. Sen sijaan Tarkistus, jossa puhutaan kaikkein vaativammasta altistumistason määrittelystä, on asia, jota jo käsiteltiin aikaisemmassa mietinnössäni vuonna 2008 ja Rova Ferreira ja Rakatelis tukivat sitä ja mietintö sai lähestulkoon yksimielisen tuen taakseen. Sen jälkeen Eräät äh, kollegat äh, vielä äh, palasivat asiaan ja esittivät kyseistä tarkistusta, mutta haluan toimia johdonmukaisesti suhteessa aikaisempaan mietintöön. 40 volttia per metri on tämänhetkinen raja. Ja esimerkiksi täällä Brysselin tapauksessa kaupungin viranomaiset tekevät päätöksen kyseisistä altistumisen arvoista ja luvuista ja tämä oli asia, jonka halusin vielä tässä yhteydessä tuoda ennen äänestystä tietoonne. Thank you very much indeed. Kiitoksia paljon. Kukaan varjoesittelijä ei ole pyytänyt puheenvuoroa, joten siirrymme suoraan äänestykseen. Äänestysluettelo ja äänestyskortti kannattaa nyt ottaa esiin. Okay, I'm sorry, Mrs. Ayla. Anteeksi, rouva Ajala halusikin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Äh, solamente para... Halusin vielä todeta sen, että listalta ei löydy. Ja suullinen tarkistus 27, rouva Bergerin mietintö. Se, sen lopuksi todettiin and and the authorities. Siihen siis lisättiin and-sana. Se on mielestäni tärkeä vielä tässä vaiheessa tuoda esiin. Thank you very much. Yeah, it was... Kiitoksia paljon. Minun velvollisuuteni olisi ollut tämä ilmoittaa muuten, mutta kiitoksia siitä, että muistutitte asiasta. Nyt aloitamme tarkistuksesta 14. Huolimatta esittelijän kannasta äänestämme tarkistuksesta 14 Fanny Stelroilta puolesta. Päästään. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 19 puolesta 21 vastaan hylätty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti vielä tarkistus 15kin. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 19 vastaan. Te olette aivan oikeassa. Se hyväksyttiin kuin hyväksyttiinkin. Seuraava raukea. Sitten tarkistus 16. Kähtiin Sinatilta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 17. Aina muuta ja muuta puolesta. Anteeksi, se raukesi. Joten voimme siirtyä tarkistuksen 18 Luukasilta ja muilta. Kohta kohdata äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. The vote is closed. 32 in favor, 12 against. 22 puolesta, 12 vastaan. Hyväksytty toinen osa puolesta. Against, abstentions carried. Uh, amendment. Hyväksytty 19 sinulta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 20 on kyseessä. Äänestys päättyy. 33 puolesta 10 vastaan. Selvästi 21 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 23 kohta kohdalta. Puolesta ensimmäinen osa. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 24 ajalla senderiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. 25 tarkistus. Vote is open. The vote is closed. Äänestys päättyy. 15 puolesta 31 vastaan hylätty. 27. Tässä on suurinen tarkistus, jota on muutettu. Se on teille jaettu kirjallisesti. Se on pieni muutos vain puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. No, tarkistan koneellisesti. Tarkistus 27 koneellisesti. The vote is closed. Äänestys päättyy. 12 puolesta 32 vastaan. Selkeästi hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 26 Kyllä sitä äänestetään. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea 36 sitten Peterilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 sinotilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 40. Herra Aramulta ja muilta. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. 33 puolesta 14 vastaan. Se on hyväksytty. 41 ajalla sen puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, anteeksi hylätty, selkeästi hylätty, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. 46. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. 23 puolesta 23 vastaan. Se on hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osaan kappaleet tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 23 vastaan hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti tarkistus viisi sinutilta, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta 15 vastaan selkeästi hyväksytty tarkistus 7. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 37 puolesta 10 vastaan. Hyväksytty siis. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Mietintö luonnos kokonaisuudessaan näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta yksi vastaan, kolme tyhjää ääntä. Selkeästi hyväksytty, joten onnittelut ovat paikallan rouva Riisille. Onnittelut, hyvä rouva. Okay, Mr. Musakios, a point of order. Herra Musakios, olkaa hyvä. Työjärjestyskysymys. Anteeksi, halusin kysyä kohteliaimen, jos mahdollista ei puheenjohtaja, jos voisimme äänestää nyt kalastusmietinnöstä. Niin nimittäin olen ottanut juuri, no, ottamassa vastaita mielenterveyspotilaita vierakseni ja, ja minun oli määrä puhua heille ja, ja minulla olisi kiire sinne. Olisiko tällainen järjestely mitenkään mahdollista, että äänestäisimme kohdasta nyt? Sono pochissimi voti, quindi se... Tässä on ihan muutama äänestys ainoastaan. Toivoisin nyt kohtelemme, että tämä onnistuisi. Item 19. Item okay. 18. Are there here any objections for, for changing... Vastustaako joku täällä sitä, että muuttaisimme käsittelyjärjestystä? Ei. Mikäli kaikki hyväksyvät, niin herra Bravo, työjärjestyskysymys, niin ihan lyhyesti. Yleensähän me emme tällaisia yksilöllisiä pyyntöjä täällä huomioi. Meidän ei pitäisi tälläkään kertaa poiketa välttämättä tästä periaatteesta. Okay, if it is objection, I will not allow it. I... Jos tätä vastustetaan, niin en tietenkään salli tätä muutosta. Hyvä on. No niin. No niin, poikkeuksellisesti nyt mikäli mitään suurta vastustusta ei ole, niin lähdetään käsittelemään herra Musakkion lausuntoluonnosta. Äänestysluettelot esiin. Toivon, että esittelijä ei halua käyttää puheenvuoroa. Näin ei ole, joten sitten anteeksi. Ryhdytään äänestämään tarkistus numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänes, tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää. Katsotaanpa sähköisesti. Tarkistus numero neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta 10 vastaan hyväksytty, 8 ja 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 24 vastaan, hylätty. Kymmenen raukeaa, tarkistus viisi, esittelijä puoltaa, ketkä puoltavat vastaan, tyhjää, hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, joten Äänestetään lausuntoluonnoksesta sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 45 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Onneksi olkoon, herra Musakio. Köhö. <coughs> Okay, colleagues, don't laugh. Älkääpäs nyt naureskelko, vaalit lähestyvät. Joten seuraava kohta on 11. Karolin Lukasin mietintöluonnos. Pyytäisin esittelijää, että voisimme samantien ryhtyä äänestämään. Onko mahdollista? Kyllä, kiitos. Etsitäänpä äänestysluettelo tästä mietintöluonnoksesta. So, let me start with compromise. One with... Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, anteeksi, neljä puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Eli yhdistetty tarkistus neljä Äänestys alkaa tarkistetaan kompromissi, anteeksi, yhdistetty tarkistus 4. Äänestys on päättynyt. 35 puolesta, 8 vastaan, hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdistetty tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdistetty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdistetty kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissit 15 ja 16 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Yhdistetty tarkistus 18. Kaikki ovat äänestäneet. Hyvä. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 9 vastaan, yksi ääni hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Yhdistetty 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. 22 yhdistetty tarkistus. Äänestys päättyy. 36 puolesta 11 vastaan ei tyhjiä ääniä hyväksytty. Yhdistetty 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdistetty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään tarkistukseen 12. Se on Karolin, Luk- tai Karolin Lukas, sitä puoltaa. Vast- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Eli 102. Äänestys päättyy. 34 puolesta 12 vastaan hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus 19 Lukasilta puolesta Hetkinen, kiiruhdin hieman liian pitkälle. Tarkistus 17. Rouva Lukasilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään tarkistukseen 18 puolesta. Anteeksi, 19 puolesta Siis tarkistus 19 Rovalukasilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olemme vasta työpäivän alussa ja minä jo nyt täällä teen virheitä. Seuraava raukeaa. Se on vedetty pois sitten tuo 20, 24. Olenko nyt oikeassa? Tarkistus 24. Kuka puoltaa, vastustaa, tyhjää, hyväksytty. Oliko se 25? Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kahdeksan, tai inta, ei, inta kahdeksan jo puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Satakolmekymmentäkuusi Rova Eekiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139. Ei, vain. Seuraavaksi 140 Rova Liotardilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi palataan 139 puolesta. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi seuraavalla sivulla 151. Äänestetään tästä, koska en ole saanut muitakaan ohjeita. Eli tarkistus 151. Äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jos olen oikeassa, niin ymmärtääkseni artiklaan 6 liittyvä tarkistus 34 on seuraava työjärjestyshuomio sieltä. Anteeksi. Tässä kohtaa oli ryppy 151. Siitä olisi tietää äänestä. Se, mikä tarkastelee erisen sivun alareunaa, siinä lukee, että se raukeaisi. Ja että se, e, tämä sivun alalaita, Wigman, Sipeni niin poispäin, ja Mathieu kuuluvat osan tähän samaan tarkistusten ryhmään, jotka raukesivat kompromissin 16 vuoksi. Tässä kohtaa oli vain hankaluus lukea tätä. Okay, I'm sorry, I have no... Hyvä on. Minulla ei ollut mitään tällaisia ohjeita, että tämä olisi osa edellistä ryhmää. Puhutteko tarkistuksesta 151? No niin. Eli tämä rau hylätään. Hyvä on. Tämä on virhe minun papereissani. No niin, sitten sallinette, että siirryn artiklaan 6, tarkistukseen 34. Rova Lukas, onko tämä nyt ok? Olkaa hyvä. Mielestäni 158 kyllä jäi väliin. 158. Siinä, siinä lukee, että se on yhteen sopiva. Ainakin minun listassani lukee niin artikla 5 kohta 1 on kyseessä. Yeah. Okay. If my... No niin, jos minun paperini ovat oikeassa, niin tässähän lukee, että on kaksi identtistä, 157 ja 158, ja ne raukeavat, mikäli kompromissi 16 hyväksytään. Olenko nyt oikeassa? Taidan olla. Hyvä on hyväksytty, esittelijäkin hyväksyy. No niin, yritetäänpä uudestaan. 34, artikla 6. Kuka puoltaa, vastustaa, tyhjää, hyväksytty. Sitten Inta 10 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta, ei vastustusta, eli kaikki äänestivät puolesta. Aika erikoinen tilanne. No niin, tämä on ihan ok. Tässä nyt on nopeasti muutettu mieltä. Okay. Ehkä se johtuu valaistuksesta tämä näköharha. Okay. Please, let me, let me check. No niin, katsotaanpa nyt. 187, olenko nyt oikeassa? Rouva Liotardilta puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten kaksi kielellistä tarkistusta. Tässä välissä 43 Rova Lukas puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 188 Rova Krupalta puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti 188. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 21 vastaan hyväksytty. Inta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 grupalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa 190 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Siis tarkistus 190. Äänestys päättyy. 25 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Seuraavaksi 192 Chibiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kaksi identtistä, 198 ja 199 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 201 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 202 Rova Lukasilta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 13 vastaan. Selkeästi hyväksytty. 203 Korhola Mathieu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olkaa hyvä ja olkaa vähän hiljempaa. Täällä on varsin meluisaa, vaikea käydä läpi näitä äänestyksiä. Seuraavalla sivulla tarkistus 47 Rova Krupalta puolesta vastaan tyhjään Hylätty. 48 Rovaliotaadelta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1 Rova Lukasilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 49 Rova Eekiltä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 suullinen tarkistus vihreiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Rouva Krupa 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 25 vastaan hyväksytty. 58 Müller ja Westlund puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen Lukasilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea 59 Ravakruupalta puolesta vastaan tyhjää hylätty 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. 63 Liotardilta. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. 32 puolesta 20 vastaan. Ei tyhjiä ääniä hyväksytty. Inta 4 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Seuraava on vedetty pois. Seuraava raukeaa ja seuraavakin sitten 66 Olasos puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti tarkistus 66. Äänestys päättyy. 30 5 puolesta, 15 vastaan, hyväksytty. 68 Rova Lukasilta puolesta, vastaan. Kukaan ei nostanut kättä, nyt tarkistetaan sähköisesti. 68 Rova Lukasilta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 18 vastaan, selkeästi hyväksytty. Seuraava on vedetty pois. Seuraavaksi tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vielä tarkistus 70 Rova Liotaarilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 22 vastaan hyväksytty.

vastaan tyhjään hyväksytty. Kaksi identtistä Lukasilta ja Liotardilta 8 ja 79 puolesta hetkinen ne raukeavatkin. Tarkistus 80 Korhola Mathieu puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Tarkistus 80 Korholalta ja Mathielta Äänestys päättyy. 19 puolesta, 33 vastaan hylätty. 81 rovaliotaudelta puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Seuraavaksi Katsotaanpa seuraava 82. Tämä raukeaa 83. Rova Krupalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan sähköisesti. 87, Rova Viikman. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 26 vastaan. Hyväksytty. Onneksi olkoon. 88 Rova Eikiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 Rova Eek kirja, suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 Rova Krupalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 54 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Onneksi olkoon, Rova Karolin Lukas. Yeah. Ça s'est bien passé. Tous les compromis conseillés. Thank you. yeah, thank you very much indeed. Thank you. Next item on our agenda. Seuraava asia esityslistallamme on kohta numero 12. Ja kyseessähän on Rova McAvanin mietintö organisaatioiden vapaaehtoinen osallistuminen yhteisen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään eli EMAS-järjestelmään. Tämä on tämän mietinnön aihe. Nyt haluaisin tietää esittelijältä, onko mahdollista äänestää suoraan. Kiitos siitä, että voimme äänestää saman tien. Joten ottakaapa äänestyslista esiin ja istutukaa paikoilleen, niin voimme aloittaa. wait few seconds. Odotan vielä pari sekuntia, että äänestyslista saadaan jaetuksi kaikille jäsenille sitten aloitamme. Kaikki ovat valmiina. Hyvä. Sitten tarkistus viisi ensimmäisenä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 raukea, 47 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan varmuuden vuoksi. Äänestys alkaa. Tarkistus 12. Äänestys päättyy. 32 puolesta 19 vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Uskon, että neljä kättä nousi joten otetaan sitten koneellisesti. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 47 puolesta kaksi vastaan. Selkeästi hyväksytty. Seuraavat kaksi raukeavat, joten 54 Weisgerberiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 29 vastaan hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 kohta kohdalta Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 59 Holmilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 19 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Seuraavalla sivulla tarkistus 61 sitten raukeaa ja seuraavakin raukeaa, joten seuraavaksi äänestämme tarkistuksen 19 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63 osa puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 63 osa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 33 vastaan hylätty. 19 osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneisesti 19 kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 21 vastaan hyväksytty. 62. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat kaksi raukeavat 64 sitten Sartorilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 neljäs osa puolesta. Tarkistetaan koneellisesti vielä Sartorin tarkistus 64. Äänestys alkaa. 64. Tarkistus. Äänestys päättyy. Ei voi olla totta. Ei. Ei voi olla aivan mahdotonta. Miten voi olla? Ei tämä ollut minun virheeni kyllä, ei. Kädet vain eivät nousseet. Siitä nyt oli vain kyse. Se on erittäin selvästi hyväksytty. Joten tarkistus 23. osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. 62. Viides osa puolesta. Ai se No sitten kaksi identtistä tarkistusta. 62 kuudes osa ja 63 kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 neljäsosa puolesta vastaan hyväksytty. Todennäköisesti. Seuraava raukea. No, tarkistetaan 63. Kyllä se varmaan hyväksyttiin, mutta 63 neljäsosaa koneäänestyksenä varmuuden vuoksi. Äänestys päättyy. 39 puolesta 16 vastaan. Kyllä se hyväksyttiin. Seuraava raukeaa, joten 65 tarkistus sitten. Rova Sartorilta puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. 65 tarkistus. Äänestys päättyy. 28 puolesta 26 vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 Sartorilta puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 23 vastaan hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 puolesta 13 vastaan. Selvästi hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea. Sitten 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 33 vastaan hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 siitä pitäytyy äänestää puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 78 on kyseessä. Äänestys päättyy. 20 puolesta 33 vastaan. Se on hylätty. 79 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 80 Sartorilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä 25, ja 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 88 herra Zeberin ja Rova Bergerin tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 32 vastaan hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea, joten 93 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 97. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 26 vastaan. Se on hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 98 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 99 suullisella tarkistuksella. Työjärjestyspuheenvuoro. Ryhmäni vastustaa suista tarkistusta. No, selvä. Siinä tapauksessa siitä äänestetään ilman suullista tarkistusta. Puolesta 99 vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 102 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Toinen osa tarkistusta 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta 27 vastaan. Hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti tämä kolmaskin osa. The vote is closed. Äänestys päättyy 27 puolesta 26 vastaan hyväksytty. 31. En tule varma, miten se käy. Raukeaako se? Made any sense on its own. Yeah. Onko tällä kolmannella osalla mitään järkeä itsessään? Sure, but, but, but. No, en ole oikein varma, mutta meidän täytyy joka tapauksessa tarkistaa asia. En nyt suorata kertaa voi sanoa, onko siinä mitään järkeä, mikä se on yksinään tämä kolmas osa. Joten 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa, sitten 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten liitto liitteisiin tehdyt tarkistukset 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty 106 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 107 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 1-0, ei kun se raukeaa. Seuraavakin sitä seuraava, sitä seuraava sitten siirrymmekin viimeiselle sivulle äänestyslistassamme. Ja sieltä löytyy tarkistus 112. Kyllä sitä äänestetään. puolesta 112. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 31 vastaan. Ei hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 114 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 115 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 116 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 117 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 38 johdantoosan kappaleeseen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 23 vastaan hyväksytty. Näin ollen 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava raukeaa, joten 44 Jens Holmilta sitten puolesta vastaan. Äänestämme tarkistuksesta 44. Tässäkin virhe. Tarkistus 43. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Vir- hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 ja, ne, ja kolmonen identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mietintöluonnos näin muutettuna koneisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 52 puolesta yksi vastaan yksi tyhjä ääni. Lainsäädäntöpäätöslauselma luonnos sitten koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 52 puolesta yksi vastaan yksi tyhjä. Onnitteluni rouva McAvenille esittelijänä. Ja kiitoksia paljon tästä äänestyksestä. Ah, okay. Next item on our agenda is... Seuraava kohta esityslistallamme on kohta 13. Salvatore Tatarellan mietintöluonnos yhteisön ympäristömerkkijärjestelmästä. Pyytäisin esittelijältä, että voisimme ryhtyä äänestämään saman tien. Kyllä, siellähän hän on. Kiitos, grazie. Joten Aloitetaan äänestys. Tässä aluksi kaksi kompromissia, josta äänestetään yhdessä. Kompromissit yksi ja kaksi puolesta. Anteeksi, yksi ja kuusi. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten katsotaan nämä läpi, jotka siis raukeavat. Siirrytään suoraan tarkistukseen 53 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itre 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Itre 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 11 vastaan hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 de Blasio puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa, siis tarkistus 54. Äänestys päättyy. 35 puolesta 14 vastaan selkeästi hyväksytty. kuusi raukeaa, tarkistus seitsemän puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 58 suullinen tarkistus vihreiltä puolesta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 ITRE 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. IMKO 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava raukeaa 61 Rova Korbeelta puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 29 vastaan hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. It, itre 16. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 21 vastaan hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa, raukeaa. Seuraavaksi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa, siitä pari seuraavaakin. Seuraavaksi 75 John Bowisilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. 76. Äänestys päättyy. 32 puolesta 19 vastaan selkeästi hyväksytty. Seuraavaksi äh, se raukeaa sitten 77 puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä 77 sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 13 vastaan, selkeästi hyväksytty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, Tarkistetaan sähköisesti 17 kohtaa, tai tarkistus toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 34 vastaan hylätty. 78 Sartori Bowis puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 24 vastaan hyväksytty. Seuraavat kaksi raukeavat. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää. Eikö kukaan sosialisti nosta kättään? En tiedä, mikä on sosialistiryhmän kanta tässä kysymyksessä. Tarkistetaanpa tämä nyt vielä sähköisesti. 81. Sähköinen äänestys. Äänestys päättyy. Kahdeksan puolesta 41 vastaan selkeästi hylätty. Itre 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin sähköisesti. 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Sitten seuraava raukeaa. Tarkistus ITRE 26 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti 26. Äänestys päättyy. 33 puolesta 16 vastaan hyväksytty. Seuraavaksi seuraavat neljä näköjään raukeavat. 85 de Blasio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea. Itre 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä, ITRE 28, IMKO 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten ITRE 30 seuraavaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. ITRE 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. ITRE 32 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta 13 vastaan hyväksytty. 24 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Imko 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 28 vastaan hylätty. 88 de Blasio puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 89 Satu Hassilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 de Blasio puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 25 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 91 de Blasio puolesta vastaan. Tarkistetaanpa sähköisesti tarkistus 91. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. 30 puolesta 24 vastaan hyväksytty. Seuraava raukeaa. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 95 de Blasio puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 puolesta 5 vastaan ei tyhjään, Selkeästi hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 102 herra Lebekiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 Gardini puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE 35 ja IMKO 15 identtiset tarkistukset puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 20 vastaan hyväksytty. 104 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavat kaksi raukeavat, 32 Lebekiltä puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 15 vastaan, selkeästi hyväksytty. ITRE 2, seuraavaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 33 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. 33 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 24 vastaan hyväksytty. 34 puolesta. Niin, siis tarkistus 34. Niin tämähän on sinun ehdotuksesi. No, mutta se ei ole ryhmäni ehdotus. No hyvä on. Kuka vastustaa? tyhjää, hylätty. Imko 1 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Imko 1 tarkistus. Äänestys päättyy. 35 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Seuraava raukeaa 36 Sartori Vois puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 26 vastaan hylätty. Itre 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 2 puolesta vastaan tyhjää. Käsittääkseni hylätty, mutta tarkistetaan vielä sähköisesti IMKO 2. Äänestys päättyy 25 puolesta 27 vastaan hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa sähköisesti. 38 siis. Äänestys päättyy. 42 puolesta 11 vastaan selkeästi hyväksytty. Seuraava raukeaa. Itre 4 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 39 ei. Sehän raukeaa. 41 Viikman Doyle puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. ITRE 5 ja INKO 3, identtiset tarkistukset puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti ITRE 5 ja IMKO 3. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 23 vastaan hyväksytty. ITRE 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 raukea, Imko 4 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, Itre 7 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 2 puolesta vastaan, tyhjään hyväksytty, Itre kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko kuusi puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 raukeaa, joten voidaan äänestää mietintöluonnoksesta kokonaisuudessaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 52 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Ja sitten äh, lainsäädäntö, päätöslauselman luonnos, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta. Ei vastustusta, kaksi tyhjää ääntä. Onnitteluni herra Salvatore Tatarella. Onneksi olkoon. Never do. Puheenvuoro, John. Työjärjestyspuheenvuoro, John. Um. Puheenjohtaja. Äänestysluettelossa oli hyvin paljon pieniä merkintöjä italiaksi. Minä en oikein ymmärrä italiaa, mutta yksi näistä kohtaan 82 sanoo jotakin. I think that means hope for a lot of coffee. Toivottavasti saan paljon kahvia. kosti alla spesi, sitäkö se tarkoitti vai mitä tämä italiankielinen merkintä täällä oikein meinasi? Okei. Okay. Jaha. Ehdotettiin siis kahvia. No, hommaamme kyllä tänne kahvia. So, next item No niin, sitten seuraava asia esityslistallamme. So there is one, one and... Yksi ilmoitusasia, niin kuin aloitamme äänestyksen. Viimeisin versio on äh, toimitettu teille. Saattaa olla, että jotkut teistä eivät äh, pysty sitä lukemaan. Ehkä tämän, voin todeta, että on pieni muutos tarkistukseen 72, joka on Rova Hassin tarkistus artiklaan 16.1. Ensimmäinen kohta ja relevantti kohta alakohdasta 1 toteaa asian ja yksi A uusi on siirretty hieman alemmaksi juurelleen tarkistusta 73, joka on Jula Hedgin tarkistussa. Tämä vain ilmoitus asiana teille näin alkajaisiksi. Nyt voin esittää kysymyksen esittelijälle Imre Jibille. Voimmeko mennä suoraan äänestykseen. I would like to take some rest, but... Minä haluaisin kyllä huilata, mutta kukaan ei sali minulle mitään huiliaikaa näköjään. On tietenkin parempi mennä suoraan äänestykseen. Ensin tarkistus numero yhdeksän, joka on Kramerin ja Weisgerberin ehdotus hylätä koko ehdotus. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 27 vastaan hylätty. Seuraavaksi kompromissitarkistus numero yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. päättyy. yksi puolesta 11 vastaan. Selvästi hyväksytty. Tarkistus 40 foljettaalta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 42 puolesta. 42 vastaan. Tyhjää. Hylätty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavat kolme raukeavat. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava raukea. Ei kun äänestetään Tarkistus 50. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hypätään tarkistuksen 55 ja 57 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seudut kaksi raukeavat 58 näin ollen puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Itre 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 67 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta 12 vastaan selkeästi hyväksytty. Seuraava raukeaa, joten tarkistus 71 osa, relevantti osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 relevantti osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea. Seurat kaksi siis. Sitten 18 itre relevantti osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän relevantti osa esittelijältä. Pitäisikö hän siitä äänestää? Ei. I put it to the vote. Äänestetään. Tarkistus seitsemän relevantti osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 relevantti osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 ja ITRE 19 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatason kappaleisiin tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 itreltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 24. The vote is closed. Äänestys päättyy. 15, 50 puolesta ja 5 vastaan. Tilanne muuttui melkoisesti. Itre kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Johdatus on kappale 23. Siellä on kaksi identistä tarkistusta 38 ja 8 itralta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 10 itre puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan koneellisesti. Itre 10. Vote is open. Itre 10. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 24 puolesta 30 vastaan hylätty. Itre 11 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Itre 11. Äänestys päättyy. 41 puolesta ja 14 vastaan. Aika selkeästi hyväksytty. Tarkistus 5 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme mietintöluonnoksesta näin muutettuna. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. viisi puolesta neljä vastaan, kolme tyhjää ääntä. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma esitys puolesta, ei kun otetaankin koneellisesti lainsäädäntöpäätöslauselma esitys vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin, mutta kuusi puolesta 5 vastaan kolme tyhjää. niin, herra Jibille esittelijänä.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 rakkaat kollegat. Käsittääkseni teitäkin kovasti väsyttää, yhtä paljon kuin minuakin. Mutta siitä huolimatta menemme kohtaan 15. Kyse on biosirituotteiden markkinoille saattamisesta. Esittelijä on Tatjana Octavia Zarbu. Kysynkin esittelijältä, voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä koko tästä asiasta. Kiitoksia paljon tästä. Tämä on yksi poikkeus kuitenkin tähän asiaan. Ainoastaan tarkistukset 7 ja 4 täytyy ottaa erikseen. Mutta muutoin yhtenä ryhmänä kaikki nämä muut tarkistukset puolesta vastaan tyhjää selvästi hyväksytty. Sitten tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty selkeästi. Mietintöluonnos näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 52 puolesta ei yhtään vasta ääntä eikä tyhjä ääntä. päätöslauselma luonnos sitten koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Minä odotan ja odotan, koska nyt näyttää siltä, että kovinkaan moni ei ole vielä äänestänyt, mutta nyt kuitenkin äänestys päättyy 51 puolesta, eikä tyhjiä ääniä, eikä myöskään vastaääniä, joten onnittelut Rouva <clears throat> Zarvulle. Uh, as we decided uh, that uh, Horst Schnellhardt report... Tosiaan todettiin, että Horst Schnellhardin mietinnöstä, mietintöluonnoksesta äänestetään vasta iltapäivällä, joten siten siirtykäämme herra Paletskin mietintöluonnokseen. Tästä huomautus. Niin, anteeksi vaan lyhyesti, koska sosiaalidemokraattisten äh, luettelossa on virhe, niin korjasin ainoastaan sen, että 222-tarkistus, äh, siihen otamme kantaa myönteisesti, ei sen kummempaan. Tämä oli ainoastaan sosiaalidemokraattisen ryhmän jäsenille tiedoksi. Okay, thank you very much if I understand. No niin, hyvä tietää. Tämä on siis tiedoksi sosialistiryhmälle. Teidän äänestysluetteloissanne on siis virhe, joka tässä tuli korjatuksi. Sitten pyytäisin esittelijältä Justas Paletskilta, että voimmeko saman tien ryhtyä äänestämään. Siltä näyttää, kiitos. Joten aloitetaan tarkistuksella 69. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa. Kuka puoltaa ensimmäistä osaa? Vastustaa tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 20 vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämäkin. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 17 vastaan hyväksytty niin ikään. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme identtistä, 71, 2 ja 3 puolesta. Anteeksi, hetkinen, niin, nehän tosiaan raukeavat. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 74 vielä sähköisesti tarkistetaan. Äänestys päättyy. 18 puolesta 29 vastaan vastaan selkeästi hylätty. Tarkistus 77 Hiltrud Breyerilta, suullinen tarkistus puolesta, anteeksi, työjärjestyshuomautus laatialta. I'm objecting the oral amendment. Niin, minä siis vastustan tätä suullista tarkistusta. I have to put it to the vote with... No hyvä on. Minun täytyy siis äänestyttää siitä ilman, että tässä nyt on tämä suullinen tarkistus, eli 77. Kuka puoltaa, vastustaa, hylätty. 76. Anne Ferreira, suullinen tarkistus puolesta. Kuka vastustaa? Tarkistetaan sähköisesti. Onko tämä nyt työjärjestyskysymys vai mikä? Minä vastustan myös tässä suullista tarkistusta. Hyvä on, joten niin. Eli tässä nyt vastustetaan suullisia tarkistuksia. Päteekö tämä myös tähän kolmanteen tapaukseen tässä? Kyllä. No se voidaan ilmoittaa etukäteenkin ei tarvitse koko ajan keskeyttää, joten kaikki nämä kolme tarkistusta ovat ilman suullista tarkistusta, eli 76 vielä kerran ilman suullista tarkistusta hylätty, 75 ilman suullista puolesta vastaan. Tarkistetaanpa sähköisesti 75. Äänestys päättyy. 22 puolesta 25 vastaan hylätty. 72, 8 äh, anteeksi, Avril Doyle puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa sähköisesti. 78 Doylilta. Äänestys päättyy. 19 puolesta 30 vastaan hylätty. 79 Jula Hegiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81. Hetkinen, tarkistetaanpa vielä 79 Jula Hetkiltä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 24 vastaan. Hyväksytty. Kiitos. 81. Anne Ferreira puolesta vastaan tyhjää. Nähdäkseni hylätty, mutta tarkistetaan sähköisesti. 81 siis. Äänestys päättyy. 14 puolesta, 33 vastaan, selkeästi hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää. Yksikään käsi ei noussut, eli 80 tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 9 vastaan, 3 tyhjää ääntä selkeästi hyväksytty. Sitten neljä identtistä, 85, 3, 4 ja 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa sähköisesti tämäkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 26 vastaan hylätty. Seuraavaksi kolme identtistä 86, 87, 88 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta 15 vastaan selkeästi hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme identtistä 90, 91 ja 92 puolesta vastaan nähdäkseni hylätty, mutta tarkistetaan sähköisesti. Tarkistetaan tämä, koska en ollut varma. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 26 vastaan olin oikeassa hylätty. 94 Jula hetkiltä. hyvä on. Eli tämä oli siis osa samaa pakettia, mutta sitä ei ollut mainittu tässä, mutta hyvä on nyt se tiedetään. Eli hylätty. 93 seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten, ahaa, tarkistetaan tämäkin vielä, 93, äänestys alkaa. Aika erilainen tilanne nyt. No hyvä on, äänestys päättyy. 23 puolesta 30 vastaan hylätty. Sitten 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 100, 101 ja 102 ja 103 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 105 tarkistetaanpa vielä sähköisesti kyllä hetkiltä Äänestys päättyy. 30 puolesta 22 vastaan selkeästi hyväksytty. Seuraavat kaksi raukeavat sitten 107 Anfereiralta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten muutama identtinen 110, 11, 12, 13. Niin, tässä ne olivat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 115 Hiltrud Breyer puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanpa vielä 115. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 17 vastaan, selkeästi hyväksytty. 116 Christopher Fjellner puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 117 Renate Sommer puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 118 puolesta, vastaan, Tarkistetaanpa sähköisesti. Tarkistus 118. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 22 vastaan hyväksytty. Sitten identtiset 119, 120, 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa 122. Hiltru Breyer puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. 122. Äänestys päättyy 25 puolesta 30 vastaan hylätty. 131 puolesta vastaan Hyväksytty. Seuraavat kaksi raukeavat ja sitäkin seuraava. Joten sitten 125 Anne Ferreiralta kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. No, tarkistetaanpa tämäkin toinen osa, siis sähköisellä äänestyksellä. Äänestys päättyy. 19 puolesta 36 vastaan hylätty. 126 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 32 vastaan, hylätty. Sitten 127 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 128 hetkinen ja 129, kaksi identtistä, ketkä puoltavat, vastustavat, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaanpa nämä vielä, 128 ja 129. Äänestys päättyy. 30 puolesta 21 vastaan, selkeästi hyväksytty. Sitten kolme identtistä 132-134 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa sähköisesti 136. Äänestys päättyy. 18 puolesta 35 vastaan. Selkeästi hylätty. 137 Imre Chibi puolesta vastaan tyhjää hylätty, 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 100, hetkinen, seuraavat ovat identtisiä 139, 140, 141 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 25 puolesta 28 vastaan. Hylätty. Sitten kolme identtistä, 143, 44 ja 45 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. 20 puolesta 35 vastaan hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa sähköisesti. 149. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 37 vastaan, hylätty 151 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 152 Christopher Fjellneriltä suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 150 näyttää kolme puolesta vastaan. Tarkistetaanpa sähköisesti 153. Äänestys päättyy. 37 puolesta 19 vastaan hyväksytty.

vastaan tyhjää hylätty. Sitten seuraava raukea Ei, hetkinen. Eipä tietenkään, vaan äänestetään tarkistuksesta 158 Fjellner ja Sommer puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa sähköisesti ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 24 vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 165 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 35 vastaan hylätty, 168 puolesta vastaan hylät, äh, tyhjää anteeksi, hyväksytty, 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten identtiset 171 ja 2 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 173. Haluatteko vielä tarkistaa identtisten tuloksen? Hyvä on. Eli äänestetään 171 ja 2 vielä sähköisesti. Äänestys päättyy. 31 puolesta 25 vastaan Olette oikeassa, selkeästi hyväksytty. Sitten sitten 173 raukeaa tässä tapauksessa, sitten identtiset 174 ja 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa sähköisesti vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 34 vastaan hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100, hetkinen, kaksi seuraavaa raukeaa. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten raukeavat seuraavat kaksi. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan vielä 186, anteeksi 185. Tarkist, 187, anteeksi, tarkistetaan vielä se. Äänestys päättyy. 28 puolesta 27 vastaan. Olin oikeassa kuitenkin hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

Rova Kruupalta. Äänestys päättyy. 20 puolesta 38 vastaan hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan vielä 195. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta 21 vastaan. Selkeästi hyväksytty. Sitten kaksi identtistä seuraavaksi. Kuka puoltaa? 1, 9, 6 ja 7 vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. 36 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Tarkistus 200 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämäkin. Tarkistus 200. Äänestys päättyy 33 puolesta 24 vastaan hyväksytty. Seuraava raukeaa 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten identtiset 204, 5 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukea. Sitten identtiset 2.11 ja 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Yksi sosiaalisti liikaa näköjään. Yksi sosiaalisti on liikaa meillä. No niin, nyt asia on kunnossa. 28 puolesta, 28 vastaan, hylätty. Kaksisataayhdeksän Renate Sommerilta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti 210. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 27 vastaan, hyväksytty. Seuraava raukeaa. Sitten 208 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten identtiset 214 ja 15 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Eli tarkistetaan kuitenkin vielä 214 ja 15 sähköisesti. Äänestys päättyy. 18 puolesta 38 vastaan hylätty. Sitten kolme identtistä, 216, 17 ja 18 puolesta vastaan. Tämäkin täytyy tarkistaa. Nyt tarkistetaan identtiset 216, 17 ja 18. Äänestys päättyy 26 puolesta 33 vastaan hylätty. No niin, seuraavaksi siirrymme 221 käsittääkseni puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. 221 siis. Äänestys päättyy. 22 puolesta 36 vastaan hylätty. Sitten 219 puolesta vastaan No niin. En ole koskaan nähnyt poliittisten ryhmien näin jakautuvan äänestyskäyttäytymisessä, joten tarkistetaan tämäkin. 219 siis. 219. Kartika Tamara Liotardilta. Äänestys päättynyt. 25 puolesta 33 vastaan hylätty. 220 Anfereera puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti tämäkin. 220. Äänestys päättyy. 25 puolesta 32 vastaan hylätty tämäkin. 222. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Onneksi olkoon, Anja Weisgerber. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten seuraava sivu, kaksi identtistä tässä, 224 ja 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä, 226 ja 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 229 Christopher Fjellneriltä suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa sähköisesti. Hyvä on. Eli siis tämäkin ilman suullista tarkistusta, koska sitä vastustetaan, äänestetään tarkistuksesta ilman suullista tarkistusta. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 36 vastaan hyvä, hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 1. Olkaapa hyvä, olkaa vähän rauhallisempia. Tarkistus 1. Minä en voi puhua täällä aina vain kovempaa, eli vastaan vielä. Tarkistetaan sähköisesti tarkistus numero 1. Äänestys päättyy. 48 puolesta 10 vastaan. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa sähköisesti. Eli tarkistetaan tarkistus kahdeksan. Äänestys päättyy. 41 puolesta 18 vastaan hyväksytty. Seuraavat kaksi raukeavat. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme identtistä 10, 11 ja 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Kolme identtistä 10, 11, 12. Äänestys päättyy. 25 puolesta 34 vastaan hylätty. Seuraavaksi 13 Jula Hegiltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti vielä. Äänestys päättyy. 21 puolesta 32 vastaan hylätty. Sitten tarkistus 14 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 32 vastaan hylätty. Sitten tarkistus 15. Äänestetäänpä tästä. Kö? Äänestäänkö tästä? Kyllä. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 33 vastaan hylätty. Sitten tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Äänestys päättyy. 37 puolesta, 23 vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa sähköisesti tarkistus 24. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 20 vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä sähköisesti. Eli siis Ursula Krupan tarkistus 26. Äänestys päättyy. Anteeksi vain. 21 puolesta 34 vastaan hylätty. Sitten 27 Renate somerilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 Rova Krupa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti 29. Äänestys päättyy. 32 puolesta 25 vastaan hyväksytty. 30 somerilta puolesta vastaan. Hyväksytty. No niin, tarkistetaanpa tämäkin. Se on aina parempi. Tarkistus 30 puolesta. Äänestys alkaa siis. Vastaan. 36 puolesta, 21 vastaan. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. Äänestys päättyy. 21 puolesta 30 vastaan hylätty. Sitten 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten identtiset 35, 6, 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan sähköisesti. Tarkistetaan siis nämä neljä identtistä, 35, 6, 7 ja 8 äänestys on nyt päättynyt. 26 puolesta, 30 vastaan hylätty. Niin, siis hylätty. Hetkinen, anteeksi. Kyllä voidaan vielä katsoa tämä luku, eli 20 6 puolesta ja 30 vastaan se oli hylätty. Sitten 39 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämäkin. Äänestys päättyy. 25 puolesta 27 vastaan hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten identtiset 40 ja 41 puolesta vastaan <coughs> tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan sähköisesti. 42 siis Rova Breyerilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 21 vastaan hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä 44 siis Siis 44 Ferreiran tarkistusäänestys päättyy nyt. 27 puolesta, 29 vastaan hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Sama tilanne, tarkistetaan tämäkin. Eli tarkistamme nyt tarkistusta 45. Ja nyt äänestys siitä päättyy. 26 puolesta 30 vastaan, hylätty 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 47 ja 8 puolesta, anteeksi, siis 49, 47 ja 49. Vai kolmeko tässä nyt on? Niin, Siis 47, 8 ja 9. No niin, nyt tämä saatiin oikein. Kuka vastustaa? Nähdäkseni hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys päättyy. 35 puolesta 21 vastaan. Seuraava raukea 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava raukeaa 54 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa sähköisesti. 54 Gyula Äänestys päättyy. 27 puolesta 30 vastaan hylätty. 53 Rova Breyerilta puolesta vastaan tyhjää. Sama tilanne. Tarkistetaan tämäkin sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 31 vastaan hylätty. Sitten neljä identtistä 55, 6, 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä nähdäkseni hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin. Eli 59. Äänestys päättyy. 35 puolesta 20 vastaan hyväksytty. Sitten neljä identtistä, 60, 1, 2 ja 3 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Nyt alkaa äänestys. Äänestys päättyy. 26 puolesta 30 vastaan hylätty. Sitten kaksi identtistä 65 ja 6 puolesta vastaan nähdäkseni hyväksytty, mutta tarkistetaan tämäkin. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty 41 puolesta ja 14 vastaan. Seuraava raukeaa. Ja sitten viimeisenä tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin. Äänestetään mietintö luonnoksesta kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 29 vastaan.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 Okei, okay. dear colleagues. No niin, rakkaat kollegat. Dear colleagues. Hyvät kollegat, nyt meillä on tärkeä asia edessämme. Ylimääräinen esityslistan kohta 17a. Kyse on komitologian menettelystä hehkulampujen yhteydessä. Teille on jaettu ehdotus. Hetkinen nyt vain. Teille on jaettu ehdotus. Tekstiluonnos siis. Ja yksinkertainen äänestys voin asiasta, mutta sitä ennen työjärjestyspuheenvuoroa. Voisin kysyä, voidaanko ensin äänestää Sonikin mietinnöstä, koska siinä on vain viisi tarkistusta. Yeah, I'm... No, pyydän anteeksi, mutta ei meillä ole mitään syytä, miksi nyt muutettaisiin esitysistä. Meillä on yksi ainoa äänestöissä Kramerin ehdotuksesta. Siitä on sovittu, mutta tämä on vielä toinen työrsipuheenvuoro. Kuten eilen ilmoitin, minun ryhmäni pyytää nimen huutoäänestystä tämän asian yhteydessä. Okay, I... Selvä. Onko vihreillä 17 jäsentä, jotka tukisivat vihreiden näkemystä? Kaikki pystyyn, jotka ovat samaa mieltä tämän vihreiden pyydön kanssa. Meidän täytyy nyt laskea. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yeah, more than 70. yeah. Kyllä, riittävä määrä jäseniä löytyi tämän pyynnön tueksi, enemmän kuin 17. Uskon, että ehdotus on täysin selkeä, eikä se tarvitse lukea edes ääneen. Minä olen ainoa jäsen, joka ei ole sitä saanut nähtäväkseni. Joten äh, tämä esitys luonnos äänestyksenä. Äänestys alkaa. One socialist, many, one... Yksi sosialisti liikaa on taaskin. Yksi ylimääräinen sosialisti, jonka ei pidä äänestää. Okei, okay. Selvä. Nyt asia on kunnossa. Kaikki ovat äänestäneetkin, joten äänestys päättyy. 14 puolesta 44 vastaan. It has been clearly rejected. Selkeästi hylätty. Kiitoksia paljon tästä äänestyksestä. Nyt hyppäämme estysistellä eteenpäin kohtaan 19. Siirrymme siis kohtaan 19. Ja haluaisin tietää, sopiko herra Sonikille, eli esittelijälle, se, että mennään suoraan äänestyksiin. Hyvä, näin teemme. Joten ottakapa äänestyslista esiin ja sitten voimmekin aloittaa. Äänestämme ensin tarkistuksesta numero kolme Karl Schlüteriltä. Hyvät kollegat, puolesta äänet. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Johdatus kappaleisiin tarkistus numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lausuntoluonnos kokonaisuudessaan näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet Äänestys päättyy. 43 ääntä puolesta, ei yhtään vasta ääntä eikä tyhjää ääntä, joten onnittelut Boguslav Sonikille tästä äänestystuloksesta. Näin ollen, hyvät kollegat, kiitoksia tästä aamupäivästä. Äänestykset olivat pitkiä ja hankalia. Tämä oli viimeinen asia esityslistallamme, mutta olisi vain ilmoittaa, että Meillä on yksi äänestys, joka on siirretty iltapäivälle. Muistaakseni se on kohta 16. Se on sinne siirretty. Joten toivon, että osallistutte myöskin iltapäivän kokoukseen, joka alkaa tasan kello kolme. Kiitoksia ja